Ennen kuin aloitamme äänestykset, Täällä on nähtävästi työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, 30 sekuntia. Haluaisin pyytää teiltä ja puhemies Tajanilta, että hän julkisesti tuomitsisi henkilökohtaisesti ja parlamentin puolesta eiliset lausunnot, jotka Korvin Mikke teki. Me emme voi sallia sitä, että tällaisia häpeällisiä lausuntoja, jotka ovat äh, perusarvoja, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan Euroopan unionissa, siedetään Euroopan parlamentissa tällaisia lausuntoja ei voi rangaitsematta antaa. Vetoon nyt puhemies Tajaniin, jotta hän ryhtyisi toimiin. Sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta haluaisin ilmaista mahdollisimman tiukan paheksuntamme ja haluaisin ilmaista meidän tukemme naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle ja kaiken syrjinnän tuomitsemisemme. Me emme koskaan halua perääntyä lainkaan tasa-arvon ja oikeuksien puolustamisesta. Kiitoksia. Edustaja Pitella, kiitokset tästä puheenvuorostanne. Ja minä, joka johdan puhetta tänään, välitän viestinne puhemies Tajanille. Edustaja Korvin Mikke, työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Eh, I move. Kiitoksia. Minä haluan vastustaa eh, edustaja Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden poistumista. Valitettavasti jos tästä äänestetään, hän 100 000 ääntä saa lisää. Hän tulee sanomaan, että häntä näin vainotaan ja hän tulee voittamaan vaalit tämän toimen vuoksi. Te ette voi näin toimia. Hän voittaa muuten vaalit aivan varmasti. Minä haluan, että tämä lykätään. Me sekaannumme Ranskan asioihin. Kiitoksia. Κύριε Κόρβιν Μίκε, υπέθετα ότι θα είχατε κάτι... Edustaja Korvin Mikke, minä oletin, että aiotte vastata edustaja Pitellan äskeiseen puheenvuoroon, mutta te puhuttekin toisesta asiasta ja mitä tulee teidän työjärjestyspuheenvuoronne ja työjärjestykseemme, niin 180 työjärjestyksen kohdan mukaisesti, kun puhutaan Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuden pidättämisestä. Tämä äänestys toimitetaan kättä nostamalla, ei nimenhuutoäänestyksellä. Seuraavaksi edustaja Wolf, työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia. 189 sääntöjen mukaisesti debattia haluan nostaa esiin Alex Adameskun tapauksen. Hän on Saksan kansalainen, joka asuu Lontoossa ja hänen on kohdistettu poliittinen eurooppalainen äh, pidätysmääräys äh, Romanian hallituksen taholta. Adameskun isää on jo pidätetty samoista äh, syytöksistä kuin joita nyt kohdistetaan hänen poikaansa. Hän kuoli vankilassa ja nyt hänen vaimonsa on pyritty pyritty pakolla kidnappaamaan ja viemään yhdistyneestä kuningaskunnasta Romaniaan. Nyt tätä pidätysmääräystä on siis käytetty poliittisiin tarkoituksiin. Pyydän, että korkeimmalla mahdollisella tasolla puututte tähän asiaan valiokunnassa ja Euroopan parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin lähdemme toimittamaan äänestykset, haluan toivottaa tervetulleeksi Habib al-Malkin, joka on Marokon kuningaskunnan edustajan huoneen äh, edustaja. Äh, he, hän on tuolla vierailija. lehterillä. Haluan toivottaa hänet ja hänen koko valtuuskuntansa tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kyseessä on työvierailu Euroopan parlamentissa. Äh, on suuri kunnia ottaa nämä merkittävät vieraat äh, vastaan Euroopan parlamentissa ja todella lämpimästi tervetuloa vielä kerran. Nyt äh, lähdemme toimittamaan äänestyksiä. Ensimmäinen mietintö Laura Ferraran, mietintö Marin Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. Edustaja Korvin Mikke teki juuri äsken äh, ehdotuksen siitä, että lykätään tätä äänestystä.